Haluaisin kiinnittää huomiotanne rouva Sakine Mohamed Ashtianin tapaukseen, joka on tuomittu Iranissa kuolemaan. Meidän tietojemme mukaan korkein oikeus käsittelee asiaa tällä hetkellä. Hänet tuomittiin myös 99 ruoskan iskuun siitä, että hänen kuvansa oli ilman huivia eurooppalaisessa lehdessä. Vedomme siihen, että tuomio perutaan ja että käsitellään asia avoimella läpinäkyvällä tavalla. Euroopan parlamentti on kuoleman rangaistusta vastaan huolimatta, riippumatta olosuhteista. Dziękuję Państwu. E, protokół i teksty przyjęte z posiedzenia w dniu 8 lipca 8. heinäkuuta pöytäkirjat ovat teillä saatavilla. Onko niihin huomioita pöytäkirjoihin? En näe huomioita.